hyvät naiset ja herrat. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sanchez-Schmidtin mietintö. Euroopan luovat toimialat ja kulttuuriala talouskasvun ja työpaikkojen luojina. Ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Madame la... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat luovien toimialojen ja kulttuurialan edistäminen edistää työpaikkojen kasvua ja kasvua yleensäkin koko Euroopassa. Ja tämä ilmenee myös omasta mietinnöstäni. Niin meidän tulee vapauttaa se potentiaali, jota luovilla toimialoilla ja kulttuurialalla Euroopassa on. Näinä kriisiaikoina aikoina kulttuuriala ja luovat toimialat ovat sellainen ala, jolta työpaikkojen kasvua on vielä saatavissa. Meidän tulee siksi edistää niiden kasvua. Se palvelee monien, monia eri etuja ja näin voidaan tehdä tästä kriisistä huolimatta. Nämä alat ovat olleet hyvin vastustuskykyisiä kriisille ja näillä aloilla luotetaan Euroopan unionin toiminta kykyyn, muun muassa EU 2020-strategian puitteissa. Me tarvitsemme inklusiivista innovatiivista kasvua, lisää kilpailukykyä, lisää avoimia työmarkkinoita Euroopasta myös koko maailmaan päin. Viimeisten 20 vuoden aikana työpaikkoja on luotu näille aloille, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttaneet myönteiseen kasvuun 4,5 prosenttia Euroopan unionin BKT tulee näiltä aloilta ja ne työllistävät 8,5 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa. Digitaalistrategia on tässä asiassa myös hyvin tärkeä ja digitaaliset markkinat ylipäänsäkin. Näinä kriisin aikoina digitaaliset markkinat on saatava loppuun. Ne yritykset näillä aloilla tarvitsevat kuitenkin hyvää rahoitusta – hyviä resursseja muun muassa Luova Eurooppa-ohjelmasta ja kohesiorahastosta. Muun muassa Avignonin festivaali Kannin elokuvajuhlat ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä tällaiset kulttuuritapahtumat voivat merkitä omille alueilleen, kaupungeille, joissa niitä järjestetään. Ja siksi Euroopan unionin tulee tukea luovia toimialoja ja kulttuurialaa, sillä niillä on suurta kulttuurista pääomaa, jota voidaan hyödyntää unionin kasvun puolesta. Ne ovat hyvin tärkeä ala, sillä ne vaikuttavat kulttuurin monimuotoisuuteen ja sosiaaliseen kohesioon. Me tarvitsemme dynaamista strategiaa Euroopassa, jotta nämä alat kehittyvät suotuisasti liittyen muun muassa verotukseen ja kilpailukykyyn, työntekijöiden koulutukseen, kulttuuristen tuotteiden markkinointiin Euroopassa, uusiin liiketoimintamalleihin, tekijänoikeuksiin, tuotteiden houkuttelevaan tarjontaan. Nämä kaikki ovat tärkeitä toiminta-aloja, joilla EU voi toimia kulttuurisen moninaisuuden puolesta. Euroopan union tulee tukea tällaista luovaa ja kulttuurista ekosysteemiä, sillä se vie eteenpäin kilpailukykyä, sosiaalista yhdenmukaisuutta ja innovaatioita. Kulttuurinen monimuotoisuus on aivan keskeisen tärkeä arvo Euroopan unionissa ja sitä ei voi siirtää täältä muualle. Meillä on yrityksiä ja teknologiaa, jotka voivat tukea näitä yrityksiä, kun ne pyrkivät kehittämään yhä uusia innovaatioita ja kehittämään taloutta. Me tarvitsemme myös parempaa aluekehitystä kulttuuriasioissa, minkälainen rooli voi olla muun muassa paikallisilla toimijoilla kulttuuriasioissa. Näin voidaan tukea taloutta entisestään. Investoinnit kulttuurialalle ovat myös tärkeässä osassa. Euroopassa on suurta pääomaa kulttuurialalla ja nyt täytyy ainoastaan arvostaa näitä yrityksiä ja pyrkiä luomaan niille yhä lisää työpaikkoja. Koko Eurooppa voi hyötyä tästä kulttuurialan viennistä Näinä heikkoina talouden aikoina meidän tulee arvostaa ja kehittää kulttuurialaa ja luovia toimialoja ja ottaa huomioon sen erityinen, erityisominaisuudet. Kiitos. Madame Sanchez Smith. Kiitoksia. Sitten menet ylimmän puhujalistaa. Ensin López Isturis White. Muchas gracias, presidente, por dejarme intervenir otra vez en esta ocasión. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää Sanchez Schmidtia tästä mietinnöstä. Nyt haluaisin korostaa myöskin luovia nuoria. Kuten sanoin, tämä mietintö liittyy kulttuuriin, joka on sosiaalisen kohesion tekijä. Ja nyt kun ajatellaan valtaisaa nuorisotyöttömyyttä, jota on eu niin on entistä tärkeämpää, että kulttuuri antaa mahdollisuuksia luoville nuorille. Ei mitään tuettua kulttuuria, vaan päinvastoin meidän pitää kannustaa heitä luomaan pieniä yrityksiä, yksityisiä yrityksiä, jotka sitten luovat mahdollisuuksia. Myöskin pitää kiinnittää huomioita kysymykseen, joka liittyy sopimuksen e- Yhdysvaltojen kanssa liittyen kulttuurillisiin poikkeuksiin. Meidän täytyy todella harjoittaa kulttuurivaihtoa Yhdysvaltojen ja EUn välillä. Ja lopuksi haluaisin puhua myöskin kulttuurivaihdosta ja alueellisesta vaihdosta. Uskon, että tämä todellakin vaikuttaa siihen, että voimme luoda eurooppalaista kulttuuria, joka kunnioittaa maiden kulttuurisia ja alueiden kulttuurisia eroja. Kiitoksia. The next speaker is Madame... Kiitoksia seuraavaksi Griesbeck. Yeah. There is a blue card. Will you... Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Mr. Lockhart. Okay, uh, Lockhart. puhemies. minä edustan kulttuuriasiainvaliokuntaa valiokuntaa ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että voin kiittää esittelijää hänen työstään tässä erittäin tärkeässä keskustelussa, joka liittyy kulttuurisektoriin. Olen hyvin suuresti samaa mieltä, kulttuurisektori voi hyvin suurelta osalta auttaa meitä ulos kriisistä ja luoda uusia työpaikkoja. Pyysin ty- puheenvuoroa, sillä nyt kun tarkastelen mietintöä, huomasin pettymyksekseni, että tässä on jonkin verran protektionismia mukana. Ajatus, että voitaisiin tukea luovuutta tietyissä rajoissa ja suojella sitä kulttuurillisiin poikkeuksiin, äh, esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin. Me, liberaaliryhmä, emme tue tällaista lähestymistapaa. Se luo enemmän haittaa kuin hyötyä. Meidän tulee luoda avoin ja reilu markkina niin suurelta osin kuin mahdollista. Olen varma, että ranskalaiset, ranskalaiset ja muutkin kulttuurisektorit tulevat pärjäämään maailmassa, kilpailussa amerikkalaisten kanssa. Ja siksi olen sitä mieltä, että ainakin Tanskan valtuuskunnalle tämä on raja, jota ei voida ylittää. Ei tällaisia kulttuurillisia poikkeuksia saa ujuttaa mukaan kauppa sopimuksiin. Ne ovat hyvin tärkeitä Yhdysvaltojen suhteen. Kiitoksia. Paska. Kiitos edustaja Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Výsledkom verejnej konzultácie... Kiitos Julkiset kuulemiset, joita on käyty kulttuuri- ja luovien alojen vihreästä kirjasta, siellä puhuttiin siitä, että täytyy tukea sektoreita, jotka luovat työpaikkoja. Komission tiedonanto antaa uutta potkua jatkuvalle kasvulle ja myöskin lisää kulttuurialan tärkeyttä. Sitä on aliarvioitu pienet luovien ihmisten tiimit, jotka ovat käynnistäneet autotalleissaan firmoja tai muissa äh, väliaikaisissa tiloissa firmoja, ne ovat nyt asettavassa viestintästandardeja kautta maailman. Paremmat olosuhteet Yhdysvalloissa ovat johtaneet siihen, että Apple, Microsoft, Google ovat asettautuneet sinne. Luovat sektorit voivat tarjota paljon innovointimahdollisuuksia yhteiskuntaan, mutta ne täytyy myöskin pystyä täytäntöönpanemaan nopeasti. Ja täten Euroopassa meidän tulisi luoda sellaiset olosuhteet, jotka johtaisivat enempään luovuuteen kansalaisten keskuudessa. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Komissio ja Reding, olkaa hyvä. Members, the Puhemies, hyvät jäsenet, komissio on tyytyväinen tähän kaiken kattavaan kulttuuri- kulttuuria, kulttuurisektorin ja luovan, luoviin aloihin. Nämä ovat lupaavimpia Euroopassa. Niillä on tärkeä tehtävä työpaikkojen luomisessa ja kasvustrategiassa ja siitä syystä komissio on pyytänyt jäsenvaltioita kesku kehittämään tällaisia monen tasoisia strategioita luovuuden ja kulttuurin edistämiseksi ja nämä strategiat täytyisi asettaa korkealle kansallisessa strategiassa. Ja tämän tiedonannon ja ohjelman merkitys tämän kunnian himoisen tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeä. Ja Rova sanchez mishmitin teksti äh, puhuu juuri komission tiedonannossakin esille otetuista haasteista, eli taitojen kehittämisestä, äh, lainsäädäntöpuitteiston kehittämisestä, rahoituksen järjestämisestä, eh, digitalisoitumisen ja globalisaation haasteista, samoin kuin mahdollisuuksista mukautua kansainvälisille markkinoille. Komissiolla on pitkän välin eh, strateginen aikataulu, mutta myös 40 eri lyhyen aikavälin tointa. Ja Näitä toteutetaan koordinoituina toimina seuraavien vuosien aikana. Uusi uh, rahoituskehys 2014 ja 2020 tarjoaa uh, monia mahdollisuuksia luovalle sektorille. Luova Eurooppa-ohjelma tarjoaa taiteilijoille ja järjestöille mahdollisuuksia toimia rajat yli ja saavuttaa mahdollisimman laajan yleisö. On olennaista, että kulttuuriyhteisöt ja alue- ja paikallisviranomaiset käyttävät myös kohesiopolitiikan varoja hyväksi. Komissio on tyytyväinen tähän tekstiin, erityisesti siitä, miten siinä kiinnitetään huomiota myös paikalliseen ja aluetason kehitykseen. Concluding remark. Kiitos oikein päivän tästä loppupuheenvuorosta, hyvät naiset ja herrat. Keskustelu on päättynyt tänään 12 äänestämme. Dalším bodem jednání eh, je prohlášení komise, které se týká... Seuraavana esityslistalla on komission julkilausuma aiheena Euroopan pankkiunionia koskevien neuvotteluiden tämänhetkinen tilanne. Kuten näette,